12. heinäkuuta oikeudellisten asioiden valtakunta on tarkistanut John Flackin valtakirjat ja lisäksi 7. syyskuuta valiokunnassa tarkistettiin Elisenin, Le Chevalierin, Vieux, Kaanin ja Howarthin valtakirjat ja yksimielisesti